tarjolla. Nyt päätämme käsittelyn tämän aiheen tiimoilta. Nyt siirrymme ilmoitukseen. Kollega Anna Miranda on luopunut tehtävistään 10.7.2013 alkaen. Työjärjestyksen säännön 4.3 mukaan tämä tieto on kirjattu poistettu ja näin tämä paikka vapautuu ja kansalliset viranomaiset tulevat saamaan tämän tiedon.